istunto on huomenna 10. maaliskuuta ja se alkaa puoli yhdeksältä. Se jatkuu kello kahteen asti ja sitten iltapäivällä kolmesta yhteentoista.